Ensimmäisenä annan puheenvuoron Pääsalman laatiolle. Edustaja Sebastia, olkaa hyvä. Edustaja Sebastia, olkaa hyvä. Bon dia, muchas gracias, señor presidente. Oikein hyvä huomenta, kiitoksia puhemies. Tämän tilanteen heikentyminen Kongon demokraattisessa tasavallassa on erittäin ilmeistä ja vakava. Presidentti Kabilan mani toimet, jotta oma että se pystyisi vääntämään sääntöjä, on aiheuttanut paljon protesteja oppositiopuolueen ja kansalaisyhteiskunnan taholta. Nämä protestit on tiukalla kädellä tukahdutettu. Tiedämme jo, että paljon kuoleman uhreja on tästä tullut. Tähän tilanteeseen on liitettävä myös kärsimys johtuen sietämättömästä köyhyydestä, josta kärsii suurin osa Kongon demokraattisen tasavallan väestöstä. On myös tätä koko ajan allakytevää sota, jota erityisesti Koillis- ja Pohjois-Kongassa käydään ja sitä erityisesti kärsivät naiset. Meillä on päätöslauselma, jossa on suurin osa ryhmistä mukana. Sen vahvasti vaaditaan presidentti Kabilaa noudattamaan ihmisoikeuksia ja lainsäädäntöä ja että hän ryhtyisi toimiin, jotta tehtäisiin selväksi, että hän ei jää valtaan perusoike, peruslain hyväksyjen tahdon vastaisesti kansansa tahdon vastaisesti. Haluaisin, että päätöslauselmassa olisi myös viitteitä mm, mm, konfliktimineraaleista. Tämä ei ole ainoastaan asia, johon liittyy tämä henkilöpolitiikka, vaan täällä on takana kaikki taloudelliset jutut, asiat ja, ja verellä käytävä kauppa ja nämä mineraalit, joita Euroopan unionissakin halutaan. Kiitos. Vuorossa on edustaja Demesmaker. Yksi minuutti. We zijn op een scharniermoment. Kiitos. Me olemme kuukausena jo nähneet, että Kongossa oppositio ja akademikot vaativat, että Kapila ryhtyisi muutoksiin ja kunnioittaisi perustuslakia. Itse asiassa Kabilalla ei ole enää mitään poliittista tulevaisuutta, mutta haluaa kuitenkin vielä saada yhden virkakauden. Tällä välin poliittinen ilmapiiri huononee, samoin kuin ihmisoikeustilanne on vain yksi viisaus Kongossa, mitä vaikenemisen niin viisaus, ihmisoikeuksien puolustajat, toimittajat, oppositiojäsenet, heitä vainotaan, heitä murhataan, heitä pidätetään, jopa nuoria, jotka herstävät rahonomaisia mielenosoituksia heitäkään ei säästetä. On, täällä on mainittu nimiä Fred Bauma ja Yves Makwambala. Ja nyt me vaadimme, että Kongon hallitus, jäsenvaltiot ja korkea edustajaneuvosto puuttuvat tilanteeseen, minä olla aktiivisempia, saada aikaan kattava vuoropuhelu niin, että loppuu tämä rankaisemattomuus, mikä on edellytys sille, että saadaan edistystä Kongoon. Nyt on vuorossa edustaja Korao. puhemies. Kongon demokraattisessa tasavallassa on vakava poliittinen kriisi ja demokratia on uhattuna. Presidentti Kabila haluaa viivyttää vaalimenettelyä pidentääkseen oman kauttaan. Diktatoriaaliset suuntaukset rikkovat peruslakia ja Kongon oikeuksia. Puhumme maasta, jossa Euroopan unioni on toiminut erittäin epämu johdonmukaisesti. Euroopan unioni on antanut sille eriten tukea, mutta se on myös luonnonvaroiltaan kaikkein rikkain maa. Kun katsotaan eh, Kongon demokraattisen tasavallan niin Euroopan kauppasuhteita, meidän on vaadittava, että peruslakia, perustuslakia eh, noudatetaan ja vaalilakia noudatetaan niin, että järjestetään vapaat vaalit, eikä Kabila voi jatkaa kolmannella kaudella. Meidän on ymmärrettävä, että ihmisoi, oi, oikeus, ne puolustajan koi puolust- vapautetaan ja, ja että vakavasti sairastuneet pidetyt henkilöt pääsevät Kongosta ulos. Seuraava puhuja on edustaja Gabriel, yksi minuutti. Eh, kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Olen tyytyväinen siitä, että meillä on esityslistalla päätöslauselma, joka käsittelee Ähm, Kongon demokraattista tasavaltaa ja vaaleja siellä. Tulevat kuukaudet ovat aivan äärimmäisen tärkeät maan tulevaisuudelle ja koko suurten järvien alueelle. Haluaisin korostaa tässä yhteydessä kolmea asiaa, jotka yhteinen teksti kattaa. Ensinnäkin, mitä tulee vaalimenettelyyn itseensä. Korostan sitä, että meidän täytyy saada Äh, vuoden 2011 suositukset äh, vaalitarkastustoiminnasta äh, noudatettua. On erittäin tarpeen, tarpeen enemmän kuin koskaan saada hallitus ähm, vastuulliseksi. Meillä täytyy olla julkinen avoin vaali aikataulu, kalenteri ja myöskin rahoituksen täytyy olla selvää. Tämä on aivan välttämätöntä demokratian toteutumiselle. Tämän lisäksi ähm, minä haluaisin kasvattaa siviilien suojelumahdollisuuksia maassa ja UNESCOn toimintaa. Ja tämän lisäksi Euroopan unionin ja Afrikan unionin täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta alueen maat käyvät vuoropuhelua, ettei jännitteet eskaloidu konfliktiksi. Kiitoksia. Edustaja Görens, yksi minuutti. Oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia, rouva puhemies maan perustuslaki suojelee sen kansalaisia perusteettomilta päätöksiltä, joita hallinto voi tehdä. Tietyissä tapauksissa tämä tai ei enää ole voimassa, kuten Kongon demokraattisessa tasavallassa. Siellä presidentti haluaisi mutta perustuslaki ei jotta voisi saada kolmannen kauden. Onko tämä demokra- Kongon demokraattisen tasavallan sisäinen asia vai asia, jota Euroopan parlamentin pitäisi täysistunnossaan käsitellä? Mielestäni seuraavista syistä voimme todeta, että äh, meillä on sanamme sanottavana. Euroopan unioni on tukenut äh, Kongoa aivan alusta lähtien ja äh, edellisissä vaaleissa Euroopan unioni tarjosi maalle aivan välttämätöntä apua. Euroopan unioni myöskin oli se taho, joka pyrki vakauttamaan demokratian Kongossa. Tässä yhteydessä voisimme Kongon demokraattisen tasavallan mm, johtoa muistuttaa demokratian tiekartasta, johon he ovat sitoutuneet ja johon Kongon kansalaiset yhä viittaavat. Meillä on yhteinen sopimus menettelystä, jota noudatan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Senra Rodriguez. Gracias, Kiitoksia puhemies. Mielestäni tämä on aika heikko päätöslauselma ja siinä pitäisi syventää hieman näitä näkökohtia, jotka myös merkitsevät oikeuksien rikkomista Kongon demokraattisessa tasavallassa. Minun mielestäni tässä parlamentissa olisi ryhdyttävä toimiin, joilla tehtäisiin loppu monikansallisten yritysten vastuusta aseellisen selkkauksen rahoittamisessa 2015 vuoden lopulla YK ympäristöohjelman johtaja sanoi, että 2 prosenttia luonnonvarojen hyödyntämisestä tulevista tuotoista äh, ruokkivat aseellisia ryhmittymiä. Olisi tärkeää ryhtyä toimiin, joilla voitaisiin tehdä loppu sellaisista kaivos- ja metsäalan sopimuksista, jotka estävät kansan suvereenisuutta ja, ja hyödyntävät resursseja epäoikeudenmukaisesti. Olisi myös tehtävä loppu siitä, että, että monikansalliset yritykset kaappaavat maata haltuunsa. Nyt on vuorossa edustaja Areena. Si, merci madame la rouva puhemies. Kongon perustuslain mukaan vaalit pitäisi järjestää 90 päivän sisällä. Sillä Kabilan presidenttikausi päättyy 90 päivän kuluttua. Kabila kuitenkin haluaa yhä valtaan ja tämä luo epätasapainoa Kongon demokraattisen tasavaltaan. Vuodesta 2015 tammikuusta lähtien kaikki oppositioäänet pyritään tukahduttamaan. Meidän pitää ensinnäkin vaatia sitä, että Kongon viranomaiset mahdollisimman nopeasti luovat vapaille vaaleille mahdollisuudet toteutua kaikkien demokraattisten periaatteiden mukaisesti. Euroopan unionilla oma roolinsa mukana. Euroopan unionin täytyy tukea Afrikan unionin lisäksi täsmällisiä toimia ja demokraattisia periaatteita. Kiitoksia. Kiitos. Kiitän sitä, että puhuitte näin nopeasti mielipiteenne. Ja nyt on vuorossa edustaja Preda. Yksi minuutti, joka saa. Kiitos Kiitoksia rouva puhemies. Minä haluaisin korostaa sitä, että on erittäin tärkeää demokraattiset vapaat vaalit saada Kongon demokraattisessa tasavallassa aikaan tänä vuonna. Tämä on perustuslain vaatimusten mukaista. Siitä ei saa tinkiä. Presidentti Kabila on tilanteessa, jossa joutuu valitsemaan, kunnioittaako hän perustuslakia. Perustuslain mukaan hän saa vain kaksi kautta vai pyrkiikö hän jäämään valtaan hinnalla millä hyvänsä. Minä olen sitä mieltä, että hän tulee valitsemaan ensimmäisen vaihtoehdon, nimittäin sen, että hän tulee perustuslakia kunnioittamaan, sillä ellei näin tapahdu, perkään, että Burundin kaltaiset tapahtumat toistuvat Kongossa. Pyrkimys jäädä iän ikuisesti valtaan perustuslakia polkien aiheuttaa tämän vaaran. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Kienge, yksi minuutti. Merci. En RDC, les... Kiitoksia. Kongon demokraattisessa tasavallassa presidenttivaalit ovat suurin demokraattinen haaste koko maan. On osoitettava, että siellä osataan, osataan noudattaa perustuslakia erityisesti sääntöjä, jonka mukaan presidentin kausia voi olla kaksi peräkkäin. Hallituksen on nopeasti vahvistettava vaalimenettely aikataulu, jossa noudatetaan täysin perustuslakia. Haluamme muistuttaa RDC-viranomaisia siitä, että on noudatettava lehdistön kokoontumisen ja mielipiteen vapauksia. Nämä ovat demokratian vähimmäisvaatimuksia. Tämä on viimeinen Josef Kapilanin kauden loppu. Tämä on keskeinen kausi RDC. Se tulee vaikuttamaan merkittävästi koko Keski-Afrikan tulevaisuuteen ja vakauteen. Vaadin poliittisten vankien vapauttamista. Heitä on syytetty siitä, että he puolustavat perustuslakinsa oikeuksia. Afrikan unionin on myös toimittava sen eteen, että noudetaan Kongon perustuslakia ja perusvapauksia. Kiitos seuraavaksi herra Nart. Kiitoksia puhemies kun puhutaan demo- Kongon demokraattisesta tasavallasta, niin se tuntuu aika ironiselta, koska tämähän ei ole mikään tasavalta, se ei ole kaikkien val- valta, vaan, vaan kleptokratian, äh, varastajien ja aseryhmien äh, demokrati- äh, val- valtio, eikä se ole myöskään demokratia, eikä suurin osa mm, Kongosta ole edes kongolaisia, Tämä on erittäin rikas maa, jonka väestö on erittäin köyhä. Se on toiseksi viimeisellä sijalla inhimillisen kehityksen indeksissä. Me olemme antaneet melkein 600 miljoonaa euroa viime vuosina tukena. Päätöslauselmassa pyydetään ja pakkotoimien lopettamista ja kansallisyhteisön edistämistä. Kaikki tämä on tällaisen korruptoituneen varastelevan hallituksen toimien vastaista. Olisi ha- olisi nuteudettava kotonun sopimuksen artikloja 896 ja ehdollistettava EUn tuki sille, että Kongo olisi demokraattinen ja se olisi tasavalta. Kiitos. Nyt on vuorossa edustaja Venta. Yksi minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Epävakaa ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Kongon demokraattisessa tasavallassa todellakin asettaa kyseenalaiseksi tulevien vaalien oikeudenmukaisuuden. Vaalit äh, saattaisivat samoin johtaa siihen, että 19 vuotta kestänyt Kabilan valta päättyisi, mutta äh, poliisin ja turvallisuusjoukkojen toimet ja se, että nykypresidentti pyrkii tekemään kaiken mahdollisen jäädäkseen valtaan, ei tätä lupaa. Kongossa tapahtuu hyvin paljon ihmisoikeuksien vapauksien loukkauksia, eikä kansantahtoa kunnioiteta. Siksi on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni ja Afrikan unioni painostaisivat maata, jotta uusi val- vaalilautakunta, jossa olisi mukana myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajia ja opposition edustajia, voisi toteuttaa täysin vapaiden oikeudenmukaisten maalien järjestämisen marraskuussa. Kiitos. Edustaja Kelly. Äh, äh, Kiitos puhemies. Presidentti Kabela on ollut vallassa, Kongon tasavallassa nyt jo 21 vuotta ja näyttää siltä, että hän haluaa vielä pitkään pysyä vallassa. Hän tekee erilaisia temppuja tehdäkseen tämän poliittinen jännite lisääntymässä on väkivaltaa ja meidän täytyy varmistaa, että maan perustuslakia suojellaan ja että pidetään vaalit ensi vuonna. Jos tätä ei tapahdu, me emme voi sanoa, että Kongon demokraattinen tasavalta on demokraattinen yhteisö, se on epädemokraattinen yhteisö. Maalla on runsaat luonnonvarat ja on valitettavaa, että kansalaiset ovat niin köyhiä kuin ovat. Lopuksi YK on ihmisoikeusustajien täytti vuoden jatkaa työtään maassa. Kiitos. Siirrymme menettelemään puhujalistaa. Ajattelen sitä, että tällainen paljon melua ja miten kovalla äänekkäästi te istuudutte täällä paikallinen. En voi jätä kaikille aikaa. Annan eiksi puheenvuoron edustaja Petirille. Kiitoksia rouva puhemies ja komission jäsen. Minä haluaisin tukea päätöslauselmaa Ottaen huomioon, kuinka vakava tilanne Kongossa on, ihmisoikeusjärjestöt arvioivat, että 7,5 miljoonaa ihmistä on tilanteessa, jossa he eivät saa puhdasta vettä tai sairaanhoitoa, eivätkä lapset pääse kouluun erilaisten konfliktien ja sotilastoimien vuoksi kolme miljoonaa ihmistä on joutunut maan sisäisesti siirtymään ja puoli miljoonaa henkilöä on joutunut pakenemaan naapurimaihin. Uskon, että tulevat parlamentin ja presidentin vaalit tämän vuoden marraskuussa ovat ensimmäinen demokraattisen siirtymän askel vuosikymmenien poliittisen epävakauden ja sisällissodan jälkeen. Meidän kaikkien pitäisi tukea demokraattista prosessia Kongon demokraattisessa tasavallassa. Edustaja Denano. President, je crois que le président... Kiitoksia, rouva puhemies. Uskoakseni Kabilan, presidentti Kabilan pitäisi katsoa ympärilleen. Meillä on valitettavasti muitakin esimerkkejä Afrikasta siitä, että presidentit pyrkivät jäämään ikuisesti valtaan ja muuttamaan perustuslakia sen mukaisesti. Hiljattain ne tapahtui Burkina Fasossa. Siellä seuraukset olivat vakavat, mutta kansa voitti ja demokraattinen prosessi saatiin liikkeelle. Kongon rikkaus, nimittäin rikas maahan se on on jotakin, mikä pitää jakaa demokraattisen menettelyn kautta kansalle. Kansa kärsii tällä hetkellä. Euroopan unioni on Afrikan kumppani. Meidän intressimme ovat yhteisiä, mutta Euroopan unionin täytyy myöskin olla tarkkana, sillä on val- velvollisuus valvoa demokratian toteutumista Afrikassa. Kiitoksia. Kiitos. Tähän päättyy menettelemään puhujalistaa. Nyt annan puheenvuoron vielä komission sen Haanille. Hän voi vastata asioita, jotka nousivat esille keskustelussa. Pyytäisin, että edustajatoverit olisivat hiljaa. Kiitos puhemies ja tervetuloa kaikille. Euroopan komissio pitää hyvänä tilaisuutta keskustella ihmisoikeustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Odotamme ilolla sitä, että Euroopan parlamentti hyväksyy päätösaseman, joka käsittelee ratkaisevan tärkeää poliittista prosessia kohti vaaleja ja huolestuttavaa tilannetta, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin Kongon demokraattisessa tasavallassa. Maa on suuri valtio, jolla on valtaisia haasteita. Olennaisia niistä ovat köyhyys ja turvallisuus, myöskin väkivalta, joka on sukupuoleen perustuvaa Dennis Mukwebe on kertonut tälle tälle aikoinaan, että naisen vartalolla ei ole muuta kuin merkityksessä on tavara. Ja e, Perun Kongon valta on vaikeuksissa perusoikeuksien turvaamisessa. Hauras tilanne Kongon vallassa, sen itäosissa on yksi suurimpia YK rauhanturvatoimia. Monosko edelleenkin on alue, jossa tilanne on pitkälti epävarmaa vuoden 2006 perustuslaisten lakien jälkeen, vaalien jälkeen on ollut tapahtunut hiukan edistystä. Talous on laajentunut, jotkin asiantuntijaryhmät idässä on lyöty ja on ollut ponnistelua paljon, mutta työtä on vielä jäljellä paljon. On tärkeää saada aikaan toimivia alueellisia instituutioita, mutta Kongon demokratian tasavalta on nyt lähestymässä kehityksessään tärkeää virstanpylvästä. Vuoden 2016 on vuosi, jolloin pitäisi olla presidentinvaalit, mutta oppositio ja kansalaisyhteiskunta pelkäävät, että määräet, jotka ovat perustuslaissa, niitä ei noudatettaisi. Tarvitaan yksimielisyyttä poliittisella alueella ja pitäisi keskittyä ratkaisun, jotka saavat aikaan osallistavat ja avoimet vaalit perustuslain merittämissä puitteissa. Tämä ei merkitse sitä, että hallitus ja oppositio että niin tulisi olla yhtä mieltä kaikista haasteista, jotka maata poliittisesti kohtaavat, mutta meidän pitäisi löytää yksi ymmärrys siitä, mikä on tiekartta, joka johtaa vaaliurnille. Ajatellen poliittista ympäristöä, sen täytyy olla sellainen, että demokratia toimisi, mutta tähän mennessä on ollut kuitenkin sortotoimia enemmän ja parlamentaarinen vapaus näyttää olevan vaarassa. Valtion turvatoimia syytetään siitä, että ne ovat osallisina ihmisoikeusrikkomuksissa lukuisissa tapauksissa myöskään, äh, myöskin oikeusjuttumat ovat tehneet äh, suhteettoman, ankar, anteeksi, suhteettoman ankaria rangaistuksia. Ajatellen 8. maaliskuuta silloin muistutettiin sitä, että hallituksella oli tarvetta noudattaa velvoitteitaan. Tässä on paljon ongelmia, hyödykkeiden hinnat ovat nousseet ja se on vaikuttanut talouteen ja se on myöskin johtanut siihen, että julkiset tulot ovat vähentyneet Tämä johtaa siihen, että tapahtuu väestön vieraantumista ja tämä on asia, johon meidän pitää kiinnittää huomiota. YK on investoinut huomattavasti turvallisuuteen, humanitaariseen apuun ja kehitykseen. Se on sitoutunut pitkän tähtäyksen kumppanuuteen Kongon demokraattisen tasavallan kanssa. Kysymys ole pelkästään EUn antamasta aineellisesta avusta aktiivisella diplomaattisella ja poliittisella toimilla olemme pyrkineet ajamaan rauhaa, sovintoa aktiivisella kumppanuudella aktiivisten äh, alueellisten afrikkalaisten tahojen kanssa ja myöskin kansainvälisen yhteisön kanssa. Meidän kattavasta lähestymistavassa me olemme asettaneet ihmisoikeudet etualalle ja me tunnustamme miten merkittävä rooli myöskin YKlla on. Harjoitamme läheistä yhteistyötä YKn kanssa. Silloin meillä on yhteinen ihmisoikeustoimisto Kongon Savallassa. Me seuraamme ja tuemme ihmisoikeuksien puolesta, että me pyrimme torjumaan rankaisemattomuutta ja me katsomme, miten pitkälle tässä voidaan antaa tukea turvallisuussektorin uudistamiselle ja myöskin edistämään konfliktien estämistä. Katsomme myöskin humanista ja sosiaalista kehitystä. Me pyrimme olemaan viranomaisten kanssa poliittisessa ja politiikka vuoropuhelussa. Lopuksi, rouva puhemies, me uskomme, että on mahdollista Kongon demokratiasavalle päästä hauraudesta kestävämmälle tasolle silloin, kun on poliittinen kulttuuri, joka perustuu perustuslakiin, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Kongon demokraattisessa vallan kuulu, tulevaisuus kuuluu ensisijaisesti sen kansalaiselle. Heidän ääntään pitää kuulla vaaleissa ja muissa yhteyksissä ja Euroopan nyt tulee käyttämään välineitään, että tämä toteutuisi. Euroopan parlamentin päätöslauselma on tästä syystä ajankohtainen ja tervetullut, ja olen kiitollinen siitä huomiosta, jota olette kiinnittäneet erityisesti minun puheenvuorooni. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Pyydän anteeksi selvästikin kollegoni nimissä. Pyydän anteeksi todellakin sitä, että melu oli näin kovaa mutta kun yli 700 edustajaa saapuu saliin, niin totta kai siitä jo syntyy paljon melua, eikä täysin silloin onnistu tätä tehdä täysin hiljaisesti. Keskustelun lopuksi sanoin, että olen saanut seitsemän äh, päätösmäesitystä. Keskustelu päättyy. Ilmoitan samalla teille, että kohta äänestämme tästä kysymyksestä. ja sen jälkeen, siis tämän kohdan jälkeen ovatkin vuorossa nyt äänestykset.